loppujen lopuksi melko pienellä kustannuksella voidaan saada erityistä lisäarvoa aikaan euroopan unionissa. nimittäin uskon näin että nämä kohteet jotka tulevat saamaan tämän euroopan kulttuuriperintötunnuksen tulevat varmasti siitä hyötymään se tulee näkymään niiden matkailussa ja sitä kautta se tulee tekemään eurooppaa paremmin tunnetuksi. on erittäin tärkeää että me muistamme sen että eurooppa on erilaisuudessaan yhdistynyt ja meidän on tärkeää huolehtia siitä että tämä eurooppalainen mosaiikkimainen identiteetti voi niin kuin laajemmin tulla myös eri euroopan maiden kansalaisten tunnettavaksi. arvoisa puhemies tässä puheenvuoroni kun täällä väki poistuu salista on hiukan vaikea keskittyä mutta toivon mukaan tämä tuli kuulluksi going. Yeah, yeah, yeah. yeah. Grazie. Eh, la parola all'onorevole Kiitoksia sitten hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Euroopan kulttuuriperintötunnus on aivan keskeinen maanosalle ja jossa on suurin osa Unescon maailmanperintöpaikoista ja, paljon kaupungin, kaupung, äh, urbaaneja ja luonnon perintökohteita. Tämä on tärkeää Euroopan integraation kannalta. Kyseessä on tärkeä askel kohti unionin kohesiota ja kulttuurisen vuoropuhelun parantamista. Tämä tietää hyvää uusia sukupolvia ajatellen. He saavat näin paremmin tietoa Euroopan perinnöstä. Haluaisin kiittää esittelijää ja onnitella häntä lämpimästi hänen hoitamistaan neuvotteluista komission kanssa niin, että tämä näin tärkeä aloite saatiin menemään läpi. Se on todella tärkeä Euroopan kulttuuriperinnön suojelemiseksi. Kiitoksia. Sitten menemme eteenpäin. Edustaja Pakin suositus Sveitsin osallistuminen nuorisotoimintaohjelmaan Youth in Action ja elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaan. Edustaja Takkula, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, haluan todeta tässä, että tämä elikäisen oppimisen ohjelma on yksi eurooppalaisia menestystarinoita. Ja on pakko kiittää tässä edustaja Doris Packia hänen hyvästä työstä. Äänestin tämän puolesta ja se mikä minua erityisesti ilahdutti on tässä se, että myöskin ne voimat, jotka ovat hyvin voimakkaasti Euroopan integraatiota vastaan, pystyvät näkemään että tämän tyyppisiä hankkeita niin kuin tämä elinikäinen oppiminen tarvitaan. on erittäin tärkeää että tätä voidaan laajentaa nyt ulospäin ja nyt sveitsi tulee mukaan. sveitsi toki maksaa tästä tästähän ei tule kustannuksia meille euroopan unionin veronmaksajille vaan sveitsi maksaa itse mukaantulonsa mutta on tärkeää että tätä kautta niin laajennetaan näitä parhaita käytäntöjä parhaita ohjelmia mitä meillä euroopan unionissa on. tämä E- elinikäisen oppimisen ohjelma samoin kuin nuoriso ohjelma ovat juuri tällaisia ja tässä suhteessa haluan myös osaltani toivottaa sveitsin tervetulleeksi mukaan eurooppalaisiin nuoriso ja kulttuuriohjelmiin. Kiitoksia. Sitten edustaja Annan. Madam President. Kiitos puhemies. Haluan vastustaa, äh, esittää yhden asian esille. Miksi Sveitsi äh, miksi Sveitsillä menee niin hyvin? Olisi voinut kuvitella, että se maa on ollut niin altis finanssikriisille ja näin ollen äh, kuitenkin vuonna 2009 bruttokansantuote on lisääntynyt 2400 prosenttia. Se on kuitenkin kaksi kertaa niin rikas kuin äh, jäsenvaltioiden kansalaiset. Nimittäin tämähän heijastelee sitä sopimusta, jonka äh, Sveitsi on tehnyt Brysselin kanssa puhuttaessa vapaasta liikkuvuudesta, mutta se, mutta se, ulko, se ei kuulu maatalouspolitiikkaan eikä kalastuspolitiikkaan. Ne valvovat omia rajojaan ja huolehtivat omasta asioista, ne huolehtivat omasta budjetista. Ne ovat vapaita päättämään äh, niiden maan kurssista kaupallisessa kysymyksessä. Miten valtava malli meillekin, jos 7 miljoonaa sveitsiläistä äh, luottaa vapaaseen, vapaakauppaan ja se on kuitenkin korkein elintaso koko mantereella. Miten me voisimme oppia tässä, kun siellä on kuitenkin, siellä on kuten sveitsiläiset, meidän pitäisi must, luopua tästä Brysselistä ja palata, saada oma voimamme ja valtamme takaisin ja saataisiin se käytännölliselle tasolle. Kiitos. Grazie. Eh, passiamo ora alle dichiarazioni. Kiitoksia. Seuraavaksi Sajerin mietintö ja sen äänestysselitykset. Edustaja Muscardini, olkaa hyvä. Grazie presidente. Mi sono... Kiitoksia puhemies. Äänestin tyhjää tänään tästä komitologia-asiasta jälleen kerran. Pyritään siihen, että on mahdotonta täytäntöön panna tiettyjä politiikka- ja polkumyynnin vastaisia säännöksiä. Kuten tiedämme, tämä on yksi harvoista kunnollista välineistä, joilla voidaan välttää epälojaali kilpailu. Kuitenkin esittelijä pääsi kompromissiin neuvoston kanssa, mutta on kuitenkin korostettava, että tämä ehdot, tämän ehdotuksen kautta ei ole voitu kauppapolitiikkaa saattaa komitologian menettelyiden kanssa sopiviksi erityisesti koskien sitä mm, kauppapolitiikkaa, joka koskee yrityksiä tässä vakavassa kriisissä. Tämä aiheuttaa lisää työttömyyttä, lisää tuotannon siirtämistä ilman kunnallisia väärentämisen estäviä määräyksiä on turha puhua mistään Euroopan talouden uudesta noususta. Kiitoksia. La parola all'onorevole Annan. Seuraavana Annan. Madam Chairman. puhemies. Yritän ilmaista tämän yksinkertaisesti kuin mahdollista. Eroin veronmaksajat, EU-veronmaksajat heidän nyt sitten pitäisi tukea yhtenäistä valuuttaa ja pankkijärjestelmää. Alahuoneessa äänestettiin lainapaketista Irlannille, jota parlamentin jäsenet kyllä hyössä uskossa äh, äänestivät ja äh, auttaakseen ystävää, mutta ei. ystävä oteta sillä tavalla, että annetaan huonolla korolla lainoja. Yhtenäisvaluutta on raunioittanut Irlannin Miinus yksi prosenttia oli reaalikorko. Kaikki irlantilaiset asiantuntijat näkivät, että romahdus oli tulossa. Mutta kun ei ollut Irlannilla omaa korkoa, jota olisi voitu nostaa. Ja nyt kun romahdus tulee, niin sitä pahentaa se, että ei pystytä devalvaatioon. Kansakunta on tuomittu deflaatioon mahdollisesti jopa sukupolvien ajaksi, myöskin maasta muuttoon, niin että tämä meidän projektimme voidaan pitää elossa. Sen sijaan, että autetaan pelastamaan euro. Irlannissa meidän pitäisi pelastaa Irlanti eurolta. Mahdollinen yhteys puntaan, jotta voidaan maksaa laidat pois ja sitten voidaan olla jälleen vaurissa itsenäinen maa. Grazie. Dichiarazioni di voto. Kiitoksia. Seuraavaksi äänestysselitykset Andrikinen mietinnöstä osittainen ihmisoikeusraportti 2009 sekä EUn ihmisoikeuspolitiikka. Edustaja Preda vrea să încep uh, prin a o felicita. Kiitos puhemies. Ehkä ensinnäkin haluaisin onnitella Rwanda Kieniä tästä, siitä työstä, mitä hän on tehnyt äh, tätä mietintöä laadittaessa. Minä olen yleisesti kannattanut tarkistusta 25, koska uskon, että että äh, rangaist, Äh, että tällainen ilmapiiri, josta ei rangaista, on äärimmäisen vaarallista. Euroopan unioni haluaisi erityisesti kansainvälisellä tulla jatkaa niitä periaatteita, joita noudatetaan meillä, ihmisoikeudet muun muassa. Ja viime vuosina hyvin monia äh, aktiv- ihmisoikeusaktivisteja on pidätetty ja ei ole kysymys pelkästään, ei ole kysymys, Venäjällä ei ole aitoa demokratiaa, haluaisin kohdassa 25 vedota Venäjän viranomaisia, että kiireisesti ryhtyisiin tutkintatoimiin tästä toimittaja Makritskin kuolemantapauksesta. Luulenkin, että tässä me olemme jälleen nähneet, että Venäjän viranomaiset hyvinkin ovat kuunnelleet Euroopan parlamentin signaaleja. Tässä on kysymys siitä, että tämä, tätä kysymystä selvitetään ja että ryhdytään tarvittaviin toimiin. Kiitoksia. Grazie, la parola all'onorevole Kalinov. Kiitoksia sitten Kalinovski. Dziękuję pani przewodnicząca. Kiitoksia rouva puhemies EU puolustaa syrjittyjä heikkoja, antaa apua köyhimmille ja tarvitseville koko maailmassa. Annamme, myönnämme Saharovin palkinnon esimerkiksi EU usein kuitenkin ei noudata ihmisoikeuksia omalla alueellaan. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että on edelleen syrjintäongelma vähemmistöjen osalta. Esimerkiksi Puolan vähemmistöä syrjitään Liettuassa kansainvälisistä sopimuksista huolimatta. Liettuan Seimi piti tänään päättää siitä, että rajoitetaan vähemmistökielen mahdollisuuksia. Jälleen kerran vetoan Euroopan parlamentin jäseniin, parlamentin puhemiehen, Euroopan unionin komission siihen, että pantaisin tehokkaasti toimeen eh, vähemmistöjen oikeuksien kunnioittaminen kaikissa jäsenvaltioissa jos rajoitetaan äidinkielen käyttömahdollisuutta heidän keskuudessaan ja erityisesti puolalaisten keskuudessa Liettuassa, niin se on syrjintää eh, kansallisen vähemmistön osalta. Grazie, la parola all'onorevole. Kiitoksia sitten edustaja Kelam. Grazie, president. Kiitos puhemies. Minäkin tuin tarkistusta 25 erityisesti sen toista osaa. Minusta on ehdottoman tärkeää, että tämä, että tässä sanotaan, Euroopan parlamentti esittää sen pohtimista, että ryhdyttäisiin kieltotoimiin venäläisten kohdalla, jotka ovat sekaantuneet tähän Vitsenskin tapaukseen, ja, ja me rohkaisemme lainvalvontaviranomaisia, että siellä näiden venäläisten viranomaisten toimiin puututaan puhemies. Tämä on erittäin tärkeä asia sekä Venäjällä, Venäjälle että Euroopan unionille. Ja minä vahvasti rohkaisen komissiota ja neuvostoa seuraamaan tai noudattamaan parlamentin esittävää neuvoa. Euroopan parlamentin toimivaltuudet ovat äskettäin lisääntyneet. Nyt on korkea aika pysähtyä Äh, ryhtyä tuumasta toimeen ja saada pikipua niille, jotka ovat vastuullisia äh, ihmisoikeusrikkomuksista. Minusta Venäjän ja Euroopan unionin yhteistyö voi äh, saada näköaloja vain silloin, jos Matsinski ja Purgoskin tapaukset hoidetaan läpinäkyvällä tavalla ja saadaan ratkaisuun ja että vastuullisia rangaistaan. Kiitoksia. Grazie. La parola all'onorevole. Kiitoksia sitten edustajata. Arvoisa puhemies, minä äänestin tämän Andrikienen raportin puolesta. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että me puhumme ihmisoikeuskysymyksistä ja nostamme ne esille. Se on yksi keskeinen ydin koko tätä Euroopan unionia. Mutta meidän pitää myöskin huolehtia siitä, että me itse elämme niin kuin opetamme tämä on ehkä hiukan sellainen ongelma. meillä on kyllä paljon resoluutiota mutta miten elää se todeksi? se lähtee ihan käytännön todellisuudesta. minun on pakko sanoa ehkä minun olisi pitänyt ottaa työjärjestyspuheenvuoro tuohon arlakin mietintöön liittyen nimittäin kun vähän reilu viisikymmentä ihmistä nousi tuolla puolella salia seisomaan me laskimme tässä kollegoiden kanssa todettiin vain että niitä on alle neljäkymmentä ei auta mitään toimia jos me kohtelemme tällä tavalla tämän salin sisällä joitakin ihmisiä joiden mielipiteet eivät ehkä vastaa meidän omia mielipiteitämme tai enemmistön mielipiteitä silloin me emme luo oikeanlaista perustaa ja pohjaa sille että me voisimme kritisoida niitä maita missä on demokratian vaje. meidän on oltava euroopan unionissa erittäin tarkkoja siitä että kaikki se toiminta mitä me täällä teemme on lain ja asetusten mukaista ja äh, kaikkien ihmisoikeussäännösten mukaista. sen vuoksi näen niin, että meillä on tässä kohden parantamisen paikka jotta me olemme uskottavia myös selittämään asioita niin venäjälle kuin muulle maailmalle meidän pitää itse huolehtia siitä että me emme syrji yhtään vähemmistöä. kaikilla jotka euroopan unionissa toimivat pitää olla mahdollisuus täysiin ihmisoikeuksiin. Kiitoksia. Seuraavana Arlakin mietintö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 todennut, että e- Afrikka, e- Amerikka on ollut epäonnistunut Afganistanista ja nyt Euroopan unionin täytyy tulla pelastavana enkelinen pelastamaan tilanne. Monet kollegat tässä talossa ovat sanoneet että enemmän mutta nyt sitten kaikki on hyvin sen jälkeen. Mutta tämä viesti, rouva puhemies, se heikkinen ja huononen siitä, että kun ajatellaan äh, perussopimuksen tekstiä, koska perussopimuksessa sanotaan, että, että että tässä yhteisessä sopimuksessa otetaan, puhutaan siitä, että Iran otetaan mukaan Afganistanin tilanteen selvittämiseen. Tätä täytyy lukea, mutta tässä todellakin sanotaan, että Iran otettaisiin mukaan Afganistanin tilanteen selvittämiseen. On, on todella vaikea uskoa omia silmiään. Se on sama juttu kuin, että tässä sotketaan todella pahasti puurot ja velit keskenään. Tämä on, minä vastustan tätä kohtaa. All'onorevole Annan. Kiitoksia sitten edustaja Annan. Thank you, Madam President. Kiitoksia, herra puhemies Minulla oli kunnia vierailla Afganistanissa aiemmin tänä vuonna brittijoukkojen mukana. En tavannut pelkästään omia sotilaita, vaan myös Viron ja Tanskan sotilaita, jotka olivat sillä samassa leirissä. Haluaisin aloittaa sanomalla, että en voi tarpeeksi ilmaista kiitollisuuttani jäsenvaltioiden miehiä ja naisia liittolaisiamme, liittolaisiamme kohtaan, jotka yrittävät tuoda rauhaa tähän kauniseen, mutta epäonnekkaiseen maahan. Haluaisin sanoa yhden osan tästä mietinnöstä. Näyttää siltä, että teimme yhden virheen. Länsiliittolaiset, se liittyy siihen politiikkaan, jolla yritämme juuri ja unikon viljelyn. Ei ole ketään maailmassa enemmän konservatiivisen kuin pienviljelijä, mutta unikon viljely Afganistanissa, niin siellä on väestö, jolla on suuri intressi omaisuuteen järjestykseen ja sitten meidän politiikkamme sotkee tämän asian, koska unikoille on markkinoita, koska opioiteista ja morfiinia sitä on puutetta markkinoilla. Jos omaisuusoikeudet voitaisiin tuoda takaisin, niin Afganistaniin voisi tuo, tuoda perusta kukoistavalle kansalaisyhteiskunnalle, ja niin, että sillä olisi oikea edustuksellinen hallitus. Grazie. Ora eh, la dichiarazione di voto. Kiitoksia sitten äänestysselitykset koskien pysyvän kriisimekanismin perustamista euroalueen rahoitusvakauden turvaamiseksi. Edustaja Higgins arvoisa Kiitos puhemies. Minä äänestin tätä päätöslauselmaa vastaan, jossa ollaan luomassa euroalueelle pysyvä kriisimekanismi, koska Irlannissa ja Kreikassa näemme todellisuuden, että tällaiset mekanismit ovat oikeastaan vain, että pelastetaan äh, tällaiset, äh, jotka ovat keinotelleet ja äh, ovat olleet vain voittoa hakevia haukkoja ja jotka ovat aiheuttaneet pulmia eläkeläisille ja köyhille. Eurooppa-neuvosto todennäköisesti päättää, että Lissabonin sopimus muutetaan, jossa annetaan lisää toimivaltaa valtuuksia ja ehdollisuuksia eh, tälle rahoitusjärjestelmälle, joka annetaan jäsenvaltioille. Nämä inst- tässä institutisoidaan se, että yhteiskunta maksaa kriisistä ja minä varoitan sitä, että Irlannin hallitus voisi kuvitella, että se voisi myydä tämän ilman kansanäänestystä Irlannin kansalla. Irlannin hallitus on jo nyt saanut maamme kaauksen tilaa ja IMFstä riippuvaiseksi ja siitä ovat hyötyneet vain keinottelijat ja rahamarkkinat. Me vaadimme kansanäänestystä kaikista muutoksista Lissabonin sopimukseen, jotta Irlannin kansalla on mahdollisuus vastustaa sitä, että että se asetetaan rahamarkkinoiden uhriksi. Kiitos. Grazie, la seduta è sospesa. Kiitoksia, istunto keskeytetään kello 15 asti.